viikolla olin itse Turkissa epävirallisella vierailulla. Tapasin presidentin, puhuin parlamentissa ja tapasin myös kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tämän lisäksi kävin keskusteluja myös kristittyjen tilanteesta Patrikan kanssa. Tarkoituksena oli selvittää liittymisneuvottelujen kulkua turkkilaisten osapuolten kanssa niin, että voitaisiin suhtautua Kyproksen kysymyksen myönteisessä hengessä juuri ennen Kyproksen puheenjohtajakautta neuvostossa. Puhuimme uudistuksista, naisten oikeuksista, vähemmistön oikeuksista ja ilmaisuvapaudessakin. Minä sain vakuutukset siitä, että työ alkaa hyvin pian myös uuden perustuslain parissa. Kuten tiedätte, myös maanantaina järjestettiin ensimmäiset vaalit Egyptissä. Sitten Mubarakin äh, vallasta syöksemisen. Egyptiläiset haluavat osallistua poliittiseen elämään aivan oikeutetusti omassa maassaan. Kansallisyhteiskunta, poliittiset puolueet joutuvat nyt yhdessä varmistamaan sen, että vaalitulokset myös heijastavat kansalaisten tahtoa. Vaalit järjestettiin myös Marokossa. Perustuslakiuudistuksen myötä parlamentti saa myös uutta toimivaltaa ja kantaa suuremman vastuun. Euroopan parlamentti on omalta osaltaan myös tekemään läheistä yhteistyötä Marokon parlamentin kanssa. Tämä koskee totta kai myös Egyptin parlamenttia. Me valittelemme kuitenkin sitä, että EU vaalitarkkailijoita ei kutsuttu kumpaakaan maahan, ei paremmin, sen paremmin Marokkoon kuin Egyptiinkään. Vaaliprosessin yksi mittatikku on sekin, että sinne kutsuttaisiin EU-vaalitarkkailijoita. Toisin sanoen me valittelemme tätä tapahtunutta. Tiedätte varmasti myös, että meillä on muitakin paikkoja, joissa tapahtuu paljon. Afrikassa me seuraamme tilannetta tarkkaan. Me esitämme myötätuntoa ja annamme tukea myös eteläiselle naapurin valtiolle. Sitten viralliset ilmoitukset. Informuję, że zgodnie z artykułem 3 ustęp... Seuraavaksi kolme neljä kohtien nojalla kolme artiklassa 21. marraskuuta 2011 oikeusrajoisuuden valiokunta on tarkistanut Kent Johanssonin edustajan mandaatin. Siitä äänestettiin yksimielisesti ja hyväksyttiin siis hänen valtakirjansa.